Ja tässä pitäisi olla samalla linjoilla kuin komission päätös heinäkuuta 2013, kun ajatellaan näitä määrärahoja. Environment and climate. Uh, can... Niin, ympäristön pääosasta ja ilmasto. Voin vain sanoa, että olemme yhtä mieltä parlamentin jäsenten estämästä raportista ja kommenteista. Kysymys on tuollakin äh, tuloksista, siihen keskittymisestä. Olemme hiukan huolissamme siitä, että keskittyminen äh, työpaikkojen ja kasvuun saattaisikin mennä aivan hiukan eri suuntaan kuin mitä ympäristötavoitteet, mutta pyrimme koordinoimaan kollegojen kanssa komissiossa, että ei syntyisi tämän tyyppisiä äh, ristiriitoja. Ja lopusta voin sanoa, että olemme luottavaisia sen suhteen, että vuonna 2016kin tilanne maksumäärärahojen osalta paranee. Pääasiassa siksi, että olemme lykäneet joidenkin hankkeiden käynnistämistä. Ja vuonna 2016 on myöskin aika, jolloin käynnistetään puolivälin tarkastusohjelmien osalta ja täytyy olla riittävästi hankkeita käyntiin, jotta niitä voidaan myöskin arvioida. Thank you to the commission. Kiitokset komissiolle. Oli hieno kuulla, että maksujen suhteen ongelmia ei tule. Jos kuulenkin myöhemmin, että ongelmia ei tule, mutta tämä johtuu vain siitä, että jotakin ohjelmia lykätään, niin tämä ei ole kuitenkaan sitten sama asia. Toivottavasti ohjelmakalentereista voidaan pitää kiinni ja toivottavasti maksujen osalta voidaan lisätä, koska talousarvio voidaan sulkea kahdella tavalla. Joko lykkäämällä maksuja tai lisäämällä maksuja. Ja parlamentti haluaa lisätä resursseja, ei lykätä ohjelmien toteuttamista, mutta me kuuntelemme ja katsomme, mitä tuloksia tulee. Se, että ohjelmien toteuttamista lykätään, ei ole parlamentille etusijaista, kuten tiedätte. Kiitoksia. Nyt vielä aikataulusta. Tarkistusten jättämisen määräaika on 26. toukokuuta. Envi-valiokunnassa äänestetään tästä 16. ja 17. kesäkuuta. Budjettivaliokunta taas 22. ja 23. kesäkuuta. Nyt voimme sitten siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right to Water, oikeus veteen seuranta. Meillä on tässä mietintö luonnos, jonka esittelijänä on Lynn Boylan, jolla ainakin välittömästi puheenvuoron. Hän voi kertoa mietinnön sisällöstä lisää. Um, and Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhykäisesti, koska haluaisin kuulla varjoesittelijöiden ja muiden kollegojen näkemyksiä tähän mietintöluonnokseen. Kuten tiedätte, vesi on ihmisoikeus ja Right to Water oli ensimmäinen menestys tässä, kun otettiin tämän mukaan Lissabonin sopimuksen. Ja helposti tämä aloite meni allekirjoituskynnyksen, eli miljoonan allekirjoituksen yli tässä saatiin 9 miljoonaa allekirjoitusta tämän taakse. Tämä selkeästi osoittaa, miten tärkeää vesihallinto ja veden saanti on asiana Euroopan unionin kansalaisille kaikkialla Euroopan unionissa. Ja, ja tätä mekanismia tuki myös komissio. Tämä mahdollistaa aivan ainutlaatuisen demokraattisen osallistumismahdollisuuden Euroopan unionissa. Tässä haluttiin saada foorumi kansalaisille niin, että he voisivat olla täysin ja se, avoimesti mukana eurooppalaisessa päätöksentekoprosessissa, mutta valitettavasti nyt on laajalti uskotaan, että tämä, tässä ei oikein vastata näitä lupauksia. Tässä on pyydetty komissiolta lainsäädäntöehdotusta, jolla saadaan aikaiseksi lainsäädäntö, jolla taataan veden saatavuus ja vesihallinto. Ja ja myös varmistetaan se, että vesihuoltopalveluja ei liberalisoida. Tämä on myönteinen ja tärkeä askel eteenpäin. Komissio vahvisti sen, että tämän kampanjan seurauksena vesi- ja viemäröintipalvelut otetaan pois näistä konsensio, tästä konsensiodirektiivistä. Ja kampanjan tuloksena oli myös se, että vesipalvelujen yksityistämis asiasta tuli enemmän tietoa. Täytyy miettiä, mitä vaikutusta liberalisoinnilla on ollut vai, tai voi olla kansalaisiin. Ja tietoisuus tästä vahvistui Euroopan unionin laajuisesti, mutta vastausta pidettiin kuitenkin kampanjan järjestäjien toimesta hyvin suurena pettymyksenä tässä ei sitouduta siihen, että ehdotetaan lainsäädäntöä, jolla tunnustetaan vesi ihmisoikeudeksi. Tämä oli keskeinen vaatimus. Ja tämä oli huolestuttava viesti myös EUn osa suhtautumisesta vesipalveluihin. Tässä kampanjalla halutaan varmistaa se, että todellakin halutaan dem- nähdään se, että halutaan demokratisoida EUn poliittinen esityslista, jotta varmistetaan se, että tämä ainutlaatuinen mekanismi ei joudu sivuraiteille, niin täytyy varmistaa se, että se, sitä uudistetaan niin prosessien kuin tulostekin osalta. Ja tässä tullaan lisätarkistuksia vielä esittämään. Tänä päivänä komissio on vahvasti puoltanut kilpailuun ja markkinalähestymistapaan perustuvaa lähestymistapaa, kun ajatellaan ja viemäröinnin liberalisointia. Sen sijaan, että otettaisiin huomioon julkisen sektorin rooli tällä alalla, haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että vesi, veden toimitus on luonnonvaroihin liittyvä monopoli. Ja silloin kun liberalisointia on tapahtunut, niin on nähty, että voitot ovat kasvaneet valtaisesti, mutta ei ole investointu eri rakenteisiin. Red Water-kampanja on saanut loistavan vastaanoton ja kansalaisten keskuudessa tietoisuus on noussut vesipalvelujen liberalisoinnista siitä, että se ei kannata. Kansalaiset Saksassa, Italiassa, Irlannissa, Espanjassa ja Kreikassa yhä vahvemmin sanovat ei tälle liberalisoinnille ja suunta, suuntaus on menossa siihen, että monissa kaupungeissa takaisin palautetaan julkisen palvelun piiriin, kuten esimerkiksi Pariisissa on tapahtunut vesihuollon osalta. Toinen seikka liittyy luonnonsuojeluun ja niihin ongelmiin, joita esimerkiksi kuivuus ja veden puute ovat aiheuttaneet. Tämä on korostanut sitä, miten tärkeä rooli vedellä on ja vesivaroja täytyy suojella ja säilyttää. Sitten koulutus ja se, miten vesi nähdään. Tässä pitäisi, tähän pitäisi enemmän kiinnittää huomiota tai vesipuitedirektiivissä. Ei pelkästään kuluttajien kannalta. Tarvitaan myös koulutusta ja tiedon jakoa kulttuurisektorilla, koska se on sektori, anteeksi, maataloussektorilla, koska se on sektori, joka käyttää paljon toiminnassa vettä. Olisin toivonut, että tässä korostettaisiin myös enemmän saastumista lähtöpaikalla. Tämä on paljon helpompaa kuin sen jälkeen, kun on tapahtunut ongelmia jo. Kaikkeahan ei voi saada tähän mietintöön mukaan, mutta mutta kuten sanoin, minä tulen tekemään vielä itsekin tähän tarkistuksia niin, että voidaan korjata joitakin asioita, joista tässä puhuin ja odotan niin olla kuulevani kollegojen näkemyksiä tästä aiheesta ja toivottavasti meillä on hyvää ja hedelmällistä yhteistyötä. Kiitos. Thank you very much and now we start. Kiitoksia. Nyt aloitamme ensimmäisen keskustelukierroksen EPP Erans. Señor presidente, eh, le doy las gracias a la... Kiitoksia. Kiitän esittelijä tästä työstä. Kyllä, me olemme lukeneet tämän mietinnön, jonka te olette kirjoittanut. Haluaisin näin yleisesti ottaen sanoa, että tunnustan, että tämä Right to Water on hyvä aloite. On tärkeää tunnustaa se, että kansalaisilla on mahdollisuus tämän kautta suoraan olla yhteydessä parlamenttiin ja viedä eteenpäin lainsäädäntöajatusta, mutta se, että annettaisiin kansalaisaloitteille mahdollisuus sitten ajatella, että se pystyisi komission näkemyksiä muuttamaan tiettyjen lainsäädäntöjen osalta. Niin kuin te tuossa sanoitte, minä luulen, että tässä nyt ei pitäisi juhlia voittaa turhan aikaisin. Tulen esittämään muutamia tarkistusryhmiä tässä kolmeen tai neljään eri asiaan puuttuvia tarkistuksia sen osalta, miten että pitäisi täydentää vielä tätä mietintä. Ensimmäinen liittyy siihen suhteeseen, joka on lainsäädännöllä kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna tämän asian osalta. Minä ajattelen, minä tässä kaipailin hieman joitakin päätöslauselmia, esimerkiksi YK vuoden 2013 päätöslauselma, jota ette maininnut. Ja tässä on hieman sekannusta YK yleiskokouksen ja ihmisoikeuskomitean työn osalta. Tällä komitealla on ollut oikein tärkeitä päätöslauselmia, mutta tässä pitäisi kuitenkin ottaa teidän mietintönne mukaan YK viimeisin päätöslauselma ja samoin ihmisoikeuskomitean päätöslauselma, koska oikeus veteen on tunnustettu vasta tässä ihmisoikeuskomiteassa. Sitä ei ole vielä äänestetty YK yleiskokouksessa. Jos tämä nyt siellä sanotaan, niin sehän on ihan valhe. Meidän täytyy siis hyvin tarkkana olla sen osalta, mitä YK on hyväksynyt ja mitä ei ole vielä hyväksynyt. Ja sitten toinen tarkistusten suunta tässä on tärkeää viitata esittelijään YK, YK on vesiasian esittelijään. Hän on nyt mies ennen nainen. Albu, Katarina Albuquerque oli aikaisempi esittelijä ja Ohiler tällä hetkellä. On tärkeää viitata tähän henkilöön, koska edellinen esittelijä Katarina Albuquerque oli nimenomaan se, joka mustaa valkoisella mustavalkoiselle sai hyvin selvästi siitä, mikä ero on sillä, että joku vara, luonnonvara on julkinen ja voiko sitä sitten yksityinen vaikka julkinen yritys hallinnoida kunnat voivat tehdä myönnytyksiä tämän asian osalta, ja tämä on aivan legitiimiä. Eli viittaus esittelijän, YKn esittelijän tässä asiakirjassa on mielestäni ehdottoman tärkeää tehdä sitä tarkistuksia. Mietinnöstä ne nousee esille tietty huoli myös vesivarojen hallinnosta. No tämähän on aivan yhtä selvää, että vastuu on kunnilla tässä. Kunnan, kunnallinen hallinto on se, joka päättää sen, millä tavalla varantoja hallinnoidaan aivan kuten kollega Velek tekee omassa kunnassaan. Kunnassa joko luodaan julkinen yritys, jolle annetaan vesihallintotehtävä, tai sitten kunta päättää tässä tehdä sopimuksen yksityisen yrityksen kanssa ja antaa sille sitten vesivarojen hallinta mahdollisuuden. Meidän pitäisi olla hyvin tarkkoja tämän kanssa, koska artiklassa 345 Euroopan unionin toiminnassa tehty, tehty sopimuksessa sanotaan, että tässä mielessä täytyy toimia ehdottoman puolueettomasti, joten meidän täytyy kunnioittaa sitä lainsäädäntöä, jota meillä täällä Euroopan unionissa on. Ja yleisesti ottaen sama pätee kaikki 28 jäsenvaltio. Tämä on aivan terve toimintatapa, koska minun maani on hyvä esimerkki. Omassa maassani Espanjassa meillä on tuollainen jako 60-40, 47-53, mikä se jako nyt onkin kuntien osalta. Kunnissa onko homma hoidettu julkisten yritysten vai yksityisten yritysten kanssa? Meillä on hyviä ja huonoja esimerkkejä molemmista, eikä tämä liity mitenkään poliittisiin väreisiin kunnat, joita ovat hallinneet vuosien ajan vasemmistopuolueet, niissä on myös yksityisyrityksiä, jotka hoitavat tätä ja sitten on keskusta oikeistolaisia kunta, kuntia, joissa on julkisia yrityksiä, jotka hoitavat tämän, joten politiikalla ei ole mitään tekemistä tässä. Se, että kansalaisille saadaan tehokas palvelu ja mahdollisimman hyvä hintainen palvelu on tärkeää. Ja tämän osalta tulen tekemään tarkistuksia. Mielestäni on tärkeää luoda tietynlainen äh, hahmo, henkilö, ikään kuin tarkastaja, joka ikinen kansalainen voi ottaa hänen yhteyttä ja sanoa, saada tietää, että mi, mistä, häneltä, mistä hän maksaa nyt vesilaskuissaan, koska eihän vesi voi olla ilmaista. Siinä täytyy olla äh, juomaputket, äh, juomavesiputket, viemäröinti, äh, jätevesien puhdistusjärjestelmä ja koko tämän systeemin jatkuva kehittäminen. Kaikki tämä maksaa ja meidän täytyy esittää tarkistus, tarkistus sen suuntaisesti, että luotaisiin tällainen kansallinen elin tai taho, joka olisi vastuussa siitä, että missä tahansa vaiheessa hän voi tutkia, että kaikki kunnat ja kaikki toimijat toimittavat sen palvelun, joka pitää toimittaa. Ja myös voi kertoa kansalaisille, mistä he maksavat vesilaskuissansa, koska kansalaisten keskuudessa on paljon sekannusta tämän asian osalta. Kaikkien eurooppalaisen kansalaisten keskuudessa harvat tietävät, mistä he maksavat, kun maksavat vesilaskunsa. Ja tulen myös esittämään tarkistuksen tämän asian osalta. Tunnustan, että olette aivan oikeassa, kun sanotte, kun puhutte talouskriisistä, mutta myös ennen talouskriisiä oli sellaisia väestöryhmiä, jotka olivat erittäin hankalassa ja he, vaikeassa tilanteessa, joilla saattoi olla hankaluuksia veden, sähkön, kaasun, näiden laskujen maksamisessa. On sellaisia alueita, joissa jo on toiminnassa tällainen sosiaali, sosiaalisen turvaamisen järjestelmä. Esimerkki omasta maasta, niin meillä on tällainen järjestelmä ja tällainen toimija. Kun kunnassa joku perhe ei voi maksaa vesilaskuansa, niin kunta ottaa hoitaakseen tämän laskun. Yksityinen tai julkinen yritys toimittaa tämän maksuvaikeuden sitten kunnan palvelujen tietoisuuteen ja sosiaalipalvelut hoitavat tämän asian, eikä tässä ole silloin petoksia. Olen puhunut niin julkista kuin yksityisten sektoreidenkin operaattorien kanssa vesisektorilla ja on paljon ihmisiä, jotka eivät maksa, koska he muuttavat toiseen asuntoon, eivätkä kerro tästä koskaan. Tai yrittäjät lopettavat maksamisen, eivätkä koskaan kerro siitä. Tai eivät myöskään maksa, koska eivät halua maksaa, kyllähän heitäkin löytyy. Ja jotta tästä nyt ei tule sellainen avoin omi, niin että, ovi, niin että ihmiset voivat maksaa tai olla maksamatta, niin tällainen taho, elin, joka on olemassa jo jossakin maissa, se voitaisiin perustaa kaikkiin maihin, koska vesipalveluiden osaltakin täytyy saada sosiaalipalveluja. Ja sitten viimeiseksi. Yleisesti ottaen on ihan mielenkiintoista ottaa huomioon se huoli, joka tietyssä vaiheessa voi nousta esille omassa maassani esimerkiksi rannikkoalueella. Täytyy tunnustaa, että on sellaisia jäsenvaltioita, olen pahoillani, että tämä täytyy tuoda esille, mutta on sellaisia jäsenvaltioita, joissa on paljon vesivarantoja, ne, ne, ne eivät ole ikinä olleet huolestuneet tästä, eivät ole investoineet tähän sektoriin. Ja ne tulot, joita saadaan sitten vesimaksujen lasku, vesilaskujen maksajilta, niin ne täytyy investoida uudelleen, niin että voidaan parantaa järjestelmää. On sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät ole yhtään investoineet esimerkiksi juomavesi, jakelu ja veden puhdistusjärjestelmiin, ja pohjavesiä on saastunut. Ja tässä on toimittu näin, koska vesivaroja on aina ollut saatavilla. Omassa maassani Espanjassa on huolest, oltu huolissaan vesivarantojen vähäisyydestä. Ja vesivarantojärjestelmä on hyvin järkevästi hallinnoitu ja asia on voitu hoitaa. Ei tässä mitään taloussektoria voi syyllistää tässä kuitenkaan. Tämä on aivan yleinen asia vesisektori ajattelutavassa. 20 vuotta sitten ihmiset puhuivat, ihmiset pesivät hampaitansa eivätkä ikinä sulkeneet vesihanaa. Ja, mutta tänä päivänä joka ikinen pienestä vauvasta vaariin ymmärtää, että hana täytyy sulkea, koska vettä ei ole. Mutta yhtä sektoria ei tässä nyt tietysti voi syyttävällä sor- sormella osoittaa. Ja tämän vuoksi minä tulen esittämään tarkistuksia. Olen pahoillani, että puhuin näin pitkään, mutta tämä on mietintö, jota olen todella huolellisesti tutkinut. Olen puhunut monien ihmisten kanssa, koska tämä aihe on mielestäni erittäin mielenkiintoinen. Ja vielä viimeiseksi ne, jotka allekirjoittavat tämän allekirjoittavat tämän aloitteen ei tässä ollut yhdeksästä miljoonasta henkilöstä, vaan 1,6 miljoonasta. Näin komission virallisilla sivuilla asiasta sanotaan. Kiitos. Kiitoksia Ester. Seuraavaksi Eras Garcia. Eh, felicitar a la ponente por, por el informe. Un texto que está bastante más a, a la escucha de lo que la ciudadanía proponía. <laughs> Mitä kansalaiset aloitteessaan ja josta esitys komissiolle varoittaminen sitä, että tiedonanto keskisin toistetaan pelkästään olemassa olevat sitoumukset. Herra Rovan Boilan valitettavasti näitä tuloksia. Euroopan kansalaisaloite ei ansaitse näin vähän kunnianhimoista vastausta. On mahdollisuuksia esittää uusi esitys ja direktiivit, jotka ovat sektorikohtaisia, kuten veden osalta tai jätevesien osalta, vesidirektiivi, joka on, on puite, perusta meidän lainsäädännölle, siinä nähdään, että vesi ei ole samanlainen kaupallinen hyödyke kuin kaikki muut. Vesi on oikeus. Se ei ole mikään kaupallinen hyödyke, joka, jolla vain ansaitaan omaisuuksia. Joten Euroopan unionin täytyy katsoa direktiiviä, joka on nyt tämän merkittävä, ja ajattelin niitä sanoja, joita kansalaiset ovat käyneet omassa aloitteissaan. jäsenvaltiot, eh, niin ne pitäisi mahdollistaa se, että kaikki kansalaiset voivat saada oikeuden käyttää vettä ja sillä on oikeus myöskin eh, hygieniaan. Mitä tulee köyhyyteen, joka liittyy veteen ja veden laatuun? Komission tiedonannossa ei puhuta siistävästi veden tilanteesta köyhtyvissä maissa – mutta näyttäisi, että komissio on pitämättä siitä, että Euroopassa kriisi on koskettanut ennen kaikkea niitä, jotka ovat heikommassa asemassa. Tietääkö komissio sen, kuinka monessa e, perheessä on lopetettu, ovat joutuneet kertomaan vedenkäytön, koska ovat pystyneet maksamaan sitä. Ja e, uskomme, että pitäisi tässä mielessä tehdä ponnisteita, jotta saataisiin tietoja siitä, jotka varsinkin voisivat yllättää komissiota ja voisivat saada aikaan sen, että e, tartuttaisiin tähän aloitteeseen. Me haluaisimme kysyä esittelijältä sitä, että yhdessä kohdassa saattaa syntyä e, epäselvyyttä. Näyttää siltä, että seurataan julkinen hyödyke ja sen hallinta. On tärkeää katsoa impulsando modelos de gestión públicos. Omistus ja erilaiset hallintomuodot ja ajattelemaan tietyissä tapauksissa – Eh, viranomainen, joka hallitsee tätä, eh, voi antaa eh, yksityiselle taholle oikeuden käyttää tätä, mutta nämä kysymyksiä, jotka pitää hallinnoida ja täytyy varmistaa kuitenkin se, että on oikeus tähän resurssiin ja täällä kuten kollega Rans on tietyissä tilanteissa puhunut myöskin yksityis- paikallishallinnosta, jossa jos saattaa, että tämän yksityis, julkinen taho, joka hoitaa tai tehdään sopimus jonkin yksityisyrityksen kanssa, joka hoitaa sen, mutta kuitenkin on varmistava se, että, että vesi on julkinen hyödyke ja että on olemassa hallintoa, jolla katsotaan, miten tämän veden hallinta kehittyy. Ja se, että valvotaan resursseja, on asia, joka on julkinen, mutta, mutta se, mitä tätä hallinnoidaan, sen pitää olla kullakin tilanteella asianmukaisesti hoidettu. Mutta kysymys ei ole kapasiteettihykkeestä, eikä tämä valvitse siis omassa mitä tulee pieniin kuntiin, jotka eivät pysty aikaan kunnollisia rakenteita eh, sopimusten puitteissa se on ainoa vaihtoehto, kuten eh, on todettu monien kuntien osalta. Lopuksi haluaisin tarttua johonkin kohtiin, jotka minusta vaikuttaisivat tärkeiltä ja aion tehdä esityksiä, jotka olisivat täydentäviä. Euroopan toimielimistä ei voi katsoa niin, että me menisimme jättää huomiota tämän asian. On selvää, että kansalaista puuttuu luottamus Euroopan unionin he, he, ja, ja he täytyisi katsoa tähän tarkkaan tätä ensimmäistä alieurooppalaista kansalaisaloitetta, mutta mm, mitä tulee hintoihin, täytyy katsoa, että tullaan esittämään jotakin tarkistuksia. En osalta olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että mitä tulee tähän puiterektiiviin, meidän täytyy saada aikaan järjestelmiä, joissa kustannusten eh, leikkaaminen olisi kes- keskeinen kysymys, hinnasto, joka on avointa, oikeudenmukaista, ja että myöskin palvelun laatu ja sen hallinto, eh, jo, mitä tulee itse tähän hylkeeseen, niin olisi sanotaan, että pitäisi myöskin tarttua edes uusiin kysymyksiin, miten äh, veden hallinta, sen rakenteiden nykyaikaistaminen, säästämisen mahdollisuudet infrastruktuureissa, niin veden ottaminen huomioon erilaisissa politiikan alueissa Euroopassa myöskin, äh, katsominen taloutta, hyödyntää vihreää työllisyyttä, miten vettä voidaan äh, käyttää kestävällä tavalla uusiutuvan energian lähteenä. Tässä lähtee selkeä viesti komissiolle Euroopan parlamentista että me tuemme uutta kansalaisaloitetta, varmistamme sen, että olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että vesi on oikeudenmukaisuuden kysymysoikeus, joka on asettunut vaaraan tämän talouskriisin myötä. Siksi on tunnustettava, että se on oikeus myöskin Euroopan lainsäädännössä. Thank you very much, Mr. Dorman. Dorman. Øh. Kiitos on hyvä, että meillä on tämä asia käsittelyssä. Tämä tunnustetaan laajasti EUn maissa, että on katsottava, miten vettä hallinnoidaan. Tämä on yksi perusresursseistamme. Meillä on tämä eurooppalainen kansalaisaloite. Tällä on edistetty kansalaisten suoraa osallistumista. Tämä on ollut erittäin hyvä asia EUn instituutiot voivat näin työstää asioita yhdessä kansalaisten kanssa. On kuitenkin myös niin, että harjoitamme säästöpolitiikkaa, Kreikka, Irlanti ja muut maat. Ja vesihuollon liberalisointiin liittyy useita huolenaiheita. Tässä puhutaan oikeudesta veteen, mutta tässä on kysymys siitä, kuka kantaa vastuun. Tässä ei ole niinkään kiinni siitä, että päätetään vesihallinnon yksityistämisestä tai vapauttamisesta, vaan tämän kaltaisten päätösten pitäisi pysyä jäsenvaltioiden toimivallassa – ei niin, että komissio puhuu yksityistämisen puolesta. On myös yksityisiä yrityksiä, jotka kuitenkin täyttävät kriteerit. Tanskassa esimerkiksi tilanne on se, että käytössä on periaate, jonka mukaan veden toimituksella esimerkiksi ei saa tavoitella voittoa. Emmekä myöskään halua sitä, että vesihuollon kautta todella voi kääriä nopeita voittoja. Täytyy katsoa myös, miten tähän vesihuoltoon liittyvät kustannukset jaetaan. Kaikkia ei voida sysätä vain kansalaisten harteille. Monilla paikoilla vettä on liian vähän Olen tyytyväinen siitä, että tässä tehdään nyt yhteistyötä ja toivottavasti jatkossa puolustamme kansalaisten oikeutta puhtaaseen veteen ja vesihuoltoon. Kiitoksia seuraavaksi Faria. Thank my colleague Lynn Boylan uh, for... Kiitoksia. Haluan kiittää kollega Lynn ja hyvästä työstä tämän mietintöluonnoksen kanssa. Tässä tällä kansalaisaloitteella on kolme tärkeää äh, tavoitetta. Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden täytyisi varmistaa se, että kaikilla kansalaisilla on oikeus veteen ja vesihuoltoon ja että vesitarjontaa ei pitäisi alistaa sisämarkkinasääntöihin ja eikä liberalisaatioon. Ja EU-ssa täytyisi ponnistella entistä enemmän sen puolesta, että olisi universaali veden ja vesipalvelujen saantimahdollisuus. mahdollisuus Mietinnössä vahvasti korostetaan vesivarantojen julkista hallinnointia ja näyttäisi siltä, että tämä omistajuuskysymys on jäsenvaltioiden vastuulla ja tosiasiusperiaatteen alainen asia, aivan kuten kollegakin sanoi. Me tuemme avainkysymystä tässä mietinnössä, eli että vesi erotetaan muista hyödykkeistä. Vesi tunnustetaan ihmisoikeudeksi ja julkiseksi hyödykkeeksi, jotta olisi universaali hyvän laadukkaan veden saatavuus niin kotitalous käyttöön kuin henkilökohtaisen käyttöön täytyy luoda oikeat instrumentit, jotka mahdollistavat riittävät investoinnit vesisektorille, asianmukaisen hallinnointijärjestelmän ja kestävän vesivarantojen hallinnoinen niin taloudellisesti kuin ympäristömielessäkin. Hallintomalli, josta puhutaan jäsenvaltiotasolla, täytyy varmistaa se, että siinä, sillä saadaan aikaiseksi alhaisemmat käyttöhinnat eritoten köyhille ihmisille – ja täytyy samalla huolehtia siitä, että vesialueet säilyvät. Me tarvitsemme tämän tätä varten enemmän investointeja teknologiseen kehitykseen ja tutkimukseen vesisektorilla ja tarvitsemme enemmän koulutusta, jotta voidaan myös ihmisten näkemyksiä muuttaa. Tarvitsemme enemmän läpinäkyvyyttä, suurempaa kuluttaja mukana oloa ja enemmän vastuutta bisnesmalleissa. Tarvitsemme myös benchmarkingia yksityissektorilla. Meidän ei pidä myöskään unohtaa sitä merkitystä, joka on kansallisella riippumattomalla vesivarantojen sääntelyviranomaisella. Se täytyy myös varmistaa kuluttajien intressit. Tätä aivan kuten EPP-kollega sanoi, me tarvitsemme riippumattoman toimijan, kuluttajasuojelijan esimerkiksi, jolle kuluttajat voivat suoraan esittää myös valittajat, valituksessa. Esimerkiksi tällainen kuluttajien oikeusasiamies. Kollegat, tässä täytyy enemmän täytyy suurempi rooli tunnustaa vesialan säätelijälle ja täytyy parantaa myös yhteistyötä niin, että voidaan vaihtaa tietoa ja parantaa käytänteitä, löytää innovaatioita, innovatiivisia ratkaisuja ja lopettaa vesipalvelujen monopolistinen luonne. Tällä hetkellä tapahtuu muutoksia ja niitä pitäisi eurooppalaisella tasolla tukea. Minä tulen esittämään tarkistukseen tarkistuksia näiden yleisten linjojen mukaisesti tähän mietintään ja odotan innolla yhteistyötä kollegojen, esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Thank you very much to you. And now... Kiitokset teille. Seuraavaksi EFTDn nimissä Ehra Zafont. Grazie, Presidente. Ringrazio anch'io la relatrice. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää hän on tehnyt yksityiskohtaisen ja hyvän mietinnön. Tätä kautta työ, jonka me joudumme tekemään, helpottuu meidän, joka haluamme esittää tarkistuksia. Hän on ottanut mietinnössään lähtöosiksi sen, että se on jaettu aihekohtaisiin kokonaisuuksiin. Tämä on hyvä asia. Ja tässä on kysymys ei pelkästään tästä eurooppalaisesta kansallisaloitteesta ja oikeudesta veteen, vaan myöskin välittömästä demokratiasta. Tämä aloite on tullut hiukan tylsäksi välineeksi, koska olemme saaneet kansalaiset voivat vaikuttaa siihen, miten he voivat, he voivat vaikuttaa tällä tavoin komission toimintaan, mutta tarvitaan kuitenkin vähintään miljoonaa allekirjoitusta, mutta kuitenkin no, tässä tapauksessa niitä on 1,6-1,8 miljoonaa, mikä on aika korkea luku. Viime kädessä kuitenkin tämä on aika tylsä väline, mitä tästä sen seuraa. Komissio tekee tiedonannon. Esittelijä toteaakin, että kansalaisten luottamus eurooppalaisiin toimielimiin on jo muutenkin aika vähäistä, ja jos sitten vastaus tai tulos on näin niukka, tuo luottamus häviää entisestäänkin. Joten komission vastaus on meistä aika heikko muotoa ajatellen, mutta se on myös sisällisesti aika heikko, koska oli kolme vaatimusta, jotka oli esitetty ja kuitenkin vastaus on sellainen, että kiinnitetään huomiota tämän julkisen hyödykkeen veden osalta tapahtuneeseen liberalisointiin ja vastauksessa puhutaan siitä, että vastuu asiassa on jäsenvaltioilla, jotka ovat tässä toimivaltaisia, ja paikallisilla toimijoilla. Tämä saattaa kylläkin olla totta, mutta en, siitä huolimatta komissio todellakin voisi kyllä tehdä jotakin asiassa, vaikka päätökset tehtäisiinkin paikallisella tasolla. Mehän halusimme jonkinlaista juridista vastausta, lainsäädäntövastausta, lakiehdotusta, mutta nyt saamme pelkän tiedon annon. Ja sehän tietysti selittää sen turhautuneisuuden, jota eri voimat yhteiskunnassa kokevat, jotka ovat olleet mukana tukemassa tätä vesiliikettä. Ja kysymys on todellakin monista yhteiskunnallisesti merkittävistä ryhmistä, jotka ovat liittyneet tähän kysymykseen tukioihin. 2011 meillä oli kansanäänestys Italiassa ja 27 miljoonaa ihmistä osallistuu tuohon kansanäänestykseen. Ja ja 95 prosenttia äänesti sen puolesta, että vesi säilyy julkisena hyödykkeenä. Mutta sitten se on rasismin suuri pettymys, koska on ollut erinäisiä vastaiskuja siinä, miten, takaiskuja siinä, miten tämä kansanäänestyksen tulos on pantu toimeen. Nyt voimme tietysti katsoa, mitä voimme tehdä. Me voimme tekemään kuitenkin tarkistuksia. Ja esittelijähän on puhunut siitä, että yhä useammalla henkilöllä tilanne on se, että he eivät saa vettä siksi, että heillä ei ole varaa veteen. Tämä meidän maassamme on havaittavissa, se on huolestuttavaa, mutta se koskee myös muita maita. Ehkä tämä on asia, jota voitaisiin myöskin käsitellä hiukan laajemmin. Ehkä voitaisiin äh, määrittää jonkinlainen vähimmäis määrä vettä, joka kansalaisilla on oltava käytävissään. Maailman terveysjärjestöhän on myös maininnut joitakin lukuja, ehkä siis tämmöinen 50-100 litraa päivässä. Näistä luvuista voidaan varmasti keskustella, mutta olisi hyvä, jos olisi tällainen vähimmäis vesimäärä, joka voisi olla tällainen uusi innovatiivinen malli, ja osoittaisin siis samalla, että kysymys on ihmisoikeudesta. Useinhan äh, puhutaan ilmastonmuutoksesta, eikä mm, tämä ole pelkästään ilmastonmuutoksen torjuntaa, vaan kysymys on myöskin sitä, että sopeudutaan niihin vaikutuksiin, joita ilmastonmuutoksella on. Ja mitä tulee sitten makean veden varantoihin, on katsottava, miten voidaan sopeutua siihen, mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on koska vaikutukset voivat olla aika järistyttäviä, joita ilma, ilmastonmuutos tuo tullessaan eri osissa maailmaa, mutta ennen kaikkea köyhimmissä maissa nämä tulokset tulevat, vaikutukset olemaan erittäin raskaita. Asia, jonka me unohdamme täällä vauraassa läntisessä maailmassa, on se, että juomavesi, makea vesi on rajallinen resurssi. Vain kolme prosenttia maailman vesivarannoista ovat makeaa vettä suuri osa tästä on sitottuna jäähän, joten käytännössä vain yksi prosentti vesivarannoista on makeaveden muodossa ihmisten käytettävissä. Ma- ilmastonmuutos on siis tärkeä asia ja äh, tämä on kysymys, joka on tärkeä saman aikaan myöskin koko ihmiskunnan kannalta. Ja minun mielestäni tässä on kysymys myöskin makean veden varantojen suojelemisesta. Kysymyshän on niukasta resurssista, jota on suojeltava. Olemme todenneet, että kysymys saman aikaan myöskin oikeudesta ja kysymys on siis sellaista resurssista, joka pitäisi olla kaikkien ihmisten saatavilla. Toinen asia liittyy myös tuhlaukseen, veden tuhlaukseen. Tämä on, makean veden tuhlaus on asia, johon on puututtava. Viittaan vain joihinkin asioihin. Ensinnäkin tiedotus ja viestintäkampanjat, niitä on tietysti tehty jo useita. Eteenpäin on päästy, kuten sanottiin, mutta toimet tuhlauksen estämiseksi eivät tunnu koskaan olevan riittäviä. Tämä on todella tärkeä asia. Ja Euroopassa pitää työstää myös rakenteita, infrastruktuuria, viemäriverkostomme Euroopassa – Euroopan ympäristöviraston tietojen mukaan ovat sellaisia, että ne hukkaavat vettä 10-40 prosenttia vedestä, jota kuljettavat. Ja tämä on asia, jota emme voi sallia enää tästä eteenpäin, vaan täytyy työstää infrastruktuuria niin, että kaikki tämä vesi todella saadaan käyttöön. Sharia Pirik. Voorzitter, dank u zoals al eerder eh, besproken. Puheenjohtaja, Kiitoksia kovasti. Täällä on jo todettu, että tämä kansalaisaloitteen työstäminen on meille erittäin tärkeää. Alankomaissa vesitalous on julkista. Näin vettä toimitetaan sairaaloille, kansalaisille – mutta myös ekologiset ja ympäristökysymykset ovat myös muille hyvin tärkeä haaste mukana. Pitää olla myös viljelijöiden ja pitää tiedottaa kansalaisia siitä, että 10 minuutin suihku on ehkä hieman pitkä, pari minuuttiakin riittäisi. Juoma vesi on todella perusihmisoikeus. Meillä on direktiivi ja puitedirektiivi, mutta täytyy pohtia, ovatko nämä parhaat mahdolliset välineet sille, että tässä todella pidetään kiinni siitä, että kyseessä on ihmisoikeus. Jos joku ei pysty maksamaan vesilaskuaan, tämä ei niinkään johdu vesihallinnosta, vaan on suoraan kriisin seurausta. Jos puhutaan julkisesta yhteistyöstä ja julkisen ja yksityisen sektorin välisestä yhteistyöstä ja otetaan innovaatiot mukaan, niin ehkäpä tämäkin olisi yksi keino lähteä toteuttamaan tätä vesioikeutta ihmisoikeutena. Nämä ovat kuitenkin kysymyksiä, joiden tulisi jatkossakin pysyä jatkossakin jäsenvaltioiden toimivaltuuksissa. Meillä on esimerkiksi käytettävissä erilaisia sosiaalisia tukia. Kiitos. Seuraavaksi Delay. Euh, je vais m'adresser à mes collègues. Niin. Michel Dantanin ja omissa nimissäni käänny tässä kolikonen puoleen, missä ei välttämättä olla paikalla. Siis veden saatavuus on todellakin aito ongelma lähiaikoina tulemme toimimaan näissä asioissa. Me joudumme toimimaan näissä asioissa hyvin käytännönläheisesti. Mitä tulee veden laatuun, se on asia, joka pitää myös ottaa esille, ei pelkästään veden määrä. Ja silloin on pohdittava sitä, minkälaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on. Sehän on nyt jo todellakin tilanne, joka on äh, harvinaista mitään vesimäärä, jota tietyssä tällä talouden sektorilla käytetään huomioon, että pelkästään maataloutta, vaan myöskin teollisuutta. Tämä on hyvin ajankohtainen kysymys ja myös se, että kansalaiset voivat riittävässä määrin saada hyvälaatuista vettä. Meidän pitää tarkastella vettä myöskin sosiaalisella tasolla, infrastruktuurikysymykset, palvelukysymykset, veden valmistelu, sen jälkikäsittely talouksessa usein vedessä, vesi on kallista väestön köyhimmille ryhmille. Miten tämä nähdään Euroopan tasolla. Tässä mietinnössä tätä kysymystä ei minun mielestäni kuitenkaan käsitellä riittävästi. Meidän täytyy käsitellä myöskin kysymystä, joka liittyy julkisiin ja yksityisiin toimenpiteisiin ja poistaa siitä hiukan dramatiikkaa. Ranskassa alueilla, jossa on sellaisia alueita, joilla voidaan koota vesi, vesi kertyy, siellä ei ole olemassa mitään eroa julkisen ja yksityisen sektorin osalta, mitä hinnoitteluun tulee. Ja sitten tästä seuraa myöskin se kysymys, että infrastruktuurit pitkällä aikaa niitä on tutkittavan tietyllä aikavälillä, miten ne kehittyvät, ja myöskin katsoa sitä, minkälaiset voivat olla julkiset puitteet, jotka luodaan, miten voidaan valvoa sopimuksia ja sitä, että sopimukset myöskin toteutetaan. Ne ovat monia asioita, joihin voimme yhdessä tarttua. Kiitoksia. Seuraavaksi Suitsa. Hvala vam lijepo. Želim zahvaliti najprije izvjestiteljima i prošle godine. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää. Ja koska tässä nyt on ensimmäinen parlamentin julkinen keskustelu tästä, niin halusin liittyä tähän keskusteluun. Jos jäsenvaltiossa järjestettäisiin äänestys tästä asiasta, niin 95 prosenttia puoltaisi tätä, aivan kuten Italiassa äskettäin tapahtui. Äärimmäisen tärkeä aihehan tämä on. Vesi on julkinen hyödyke, eikä vettä voida pitää kaupallisena hyödykkeenä. 1,6 miljoonaa allekirjoittajaa saatiin tähän kansalaisaloitteeseen. Ja tämä osoittaa sen, miten tietoisia EU-kansalaiset ovat tämän aiheen osalta. Nämä kolme seikkaa, joita allekirjoittajat vaativat, ovat mielestäni äärimmäisen tärkeitä. Euroopan unionin toimielinten yhdessä jäsenvaltioiden kanssa pitäisi antaa jokaiselle kansalaiselle oikeus ja mahdollisuus veden saantiin ja vesihuoltoon. Uskon myös, että vesi varannot, aivan kuten kohdassa kaksi mainitaan, niiden ei pitäisi olla alisteisia sisämarkkinasäännöille. Tämän vuoksi komission täytyy auttaa meitä tämän työn kanssa, ajatellen liberalisointia. Meidän täytyisi kaikkien yhdessä myös no, parantaa ponnistelujamme jäsenvaltiotasolla, myös kansallisella paikallisella alueellisella tasolla niin, että mahdollistettaisiin universaali veden saantioikeus ja odotan innolla tuloksia tästä ensimmäisestä kansalaisaloitteesta ja toivon, että se tulee olemaan menestyksekäs. Kun puhutaan kehitysmaista, niillä todellakin on ongelmia ja meidän täytyy auttaa ja tukea niitä eurooppalaisten rahastojen kautta niin, että kaikilla planeetan ihmisillä on oikeus veteen. Ja aivan lopuksi vielä toteaisin, että jos vedellä olisi tärkeämpi rooli kansainvälisissä so- suhteissa tällä vuosituhannella, niin kuin edellisellä vuosituhannella öljyllä oli, niin olen varma, että tämä meidän aloitteemme olisi erittäinkin tervetullut. En tiedä, mitä tälle tulevaisuudessa tapahtuu, mutta haluaisin mainita tässä oman kotimaani Kroatian. Se on kolmas maa Norjan ja Islannin jälkeen vesivarantojen suuruudessa. Ja tämän vuoksi me olemme erittäin tietoisia, miten tärkeä tämä resurssi on ja minä toivon, että yhdessä komission ja alueellisten, paikallisten, kansallisten viranomaisten kanssa voimme saada aikaiseksi hyvän tuloksen tässä. Yksityisistä ja julkisista suhteista sitten äh, kyllä näitä äh, hallintolupia voidaan antaa, mutta kuten edellinen puhujakin mainitsi, on tärkeää hallinnoida tätä hyvin ja sen, tämän hallinnoinnin täytyy olla myös vastuullista. We have the last request. Kiitos. Nyt viimeinen puheenvuoropyyntö. Turmes. Eh, thank you very much, eh, Mr. Chairman. I, I'm late. Kiitos puheenjohtaja. Tuulin myöhässä, koska me äänestimme ITRE-valiokunnassa ja siellä meni pitempään kuin arvioitiin. Hyvät kollegat, vesi on elämää. Ilman vettä ei ole elämää. Ja tässä mielessä uskon, että meidän pitäisi nähdä kansalaisten sitoutuminen, kansalaisten huoli veden hallinnoinnista eh, ja siitä, että he tar- niin, tarkastelevat tiukasti, mitä me teemme eurooppalaisella tasolla. Tämä täytyisi nähdä myös mahdollisuutena kansalaisten mukaan tulolle. Tämä kansalaisaloite oli ensimmäinen laatuaan. Se oli historiallinen saavutus Euroopan unionin kansalaisilta. Komissio mielestäni, no se teki mitä, no sanoisin, jotkut ehkä totesivat, totesivat, että kysymys on minimipalvelusta. Komissiota enemmän häiritsee se, että kansalaiset tekevät asian osalta kuin jotain. Minusta tämä ei ole hyvä lähestymistapa komissiolta. Meidän pitäisi olla iloisia siitä, että kansalaiset ovat kiinnostuneita siitä, mitä me teemme. Vesi tarkoittaa elämää pesi tarkoittaa joko elämää tai elämän puutetta kolmannen maailman maissa. Ja Euroopan unionin täytyisi näin ollen tehdä enemmän kuin mitä se tänä päivänä tekee tukeakseen ja auttaakseen kaikkia kansalaisia, lapsia, naisia, kaikkia ympäri maailman veden saatavuuden suhteen. Toinen kysymys liittyy sitten veteen Euroopassa. Me olemme sellainen manner, jossa suurimmalla osalla ihmisistä on vedensaantimahdollisuus. Meillä on yksi sellainen yhteisö, eli romaniyhteisö, jolla, jolla tämä mahdollisuus joskus puuttuu. Meidän ei pidä piilotella tätä ja meidän täytyy päästä eroon tästä veden puutteesta romaniyhteisön kohdalla. Tärkeä taisto tässä on tämä toimintalupadirektiivi, hallintolupadirektiivi. Meidän pitäisi lopettaa tällainen uhkapelilainsäädäntö. lainsäädäntö Viime parlamentissa suuri enemmistö meidät sai aikaiseksi meille tappion tässä. Me, meille vesi on sellainen asia, jonka pitäisi olla hyvin lähellä julkisia yleishyödyllisiä tahoja. Ja en näe mitään intressiä Euroopassa sille, että ryhdyttäisiin tällaisen palvelun liberalisoinnin puolesta taistelemaan. Meidän pitäisi pitää tämä sektori mahdollisimman pitkälti julkisissa käsissä, mutta tämä nyt ei tarkoita sitä, että joidenkin palvelujen osalta ei voitaisi käyttää yksityisiä yrityksiä niiden palveluja. Veden laatu on sitten sellainen seikka, jota pitäisi korostaa enemmän. Saksalainen yliopisto teki äskettäin tutkimuksen, jossa ensimmäistä kertaa hieman enemmän tarkasteltiin kasvi- ja tuholaismyrkkyjen vaikutuksia. Ja lopputuloksena oli se, että 40 prosentissa, lähestulkoon 40 prosentissa näistä ko- kokeista oli ö, jäämiä näistä aineista. Ja niitä on vaikea saada pois vedestä. Tämä konflikti, joka meillä on ollut jo vuosikymmenten ajan, konflikti, johon riittävästi ei ole puututtu. Eli kasvi- ja tuholaismyrkkyjen käyttö ja niiden erittäin haitallinen vaikutus vesiympäristöön. Se on sellainen asia, josta meidän täytyy puhua selvemmin. Jos me haluamme, että vesi on sellaista, jota voidaan hanasta juoda, ja kyllähän sen pitäisi olla tällaista, koska sen juonti hanasta suoraan on paljon edullisempaa, se on myös, kun puhutaan kiertotaloudesta, näin tuolla puheenjohtajan juuri muovipullo kädessään, ja tässä parlamentissa meidät lähestulkoon pakotetaan käyttämään näitä muovipulloja, kun haluamme puhdasta juomavettä. Meidän pitäisi tunnustaa se, että Euroopassa meillä on mahdollisuus saada hanavettä, joka on niin laadukasta, että se on juomakelpoista. Ja meidän pitäisi omassa mietinnössämme eksplisiittisesti korostaa sitä, että me haluamme, että tätä hanavettä voi juoda eikä keinotekoisesti sitten tuoda vettä satojen kilometrien päästä ihmisille pulloissa. Ja joskus minä mietin, että kyllä tämän parlamentinkin pitäisi olla tästä hieman johdonmukaisempi. Täällä parlamentissa on yksi sali, vihreiden kokoussali, ja siellä olemme pakottaneet hallinnon asentamaan meille vesihanan. Ja se on yksi ainut sali tässä parlamentissa, jossa voidaan juoda ilman, että tarvitsisi tarttua muovipulloon. Tämä on ihan hyvä esimerkki. Kiitos. Thank you very much. We have received... Kiitos. Olen saanut vielä kaksi uutta puheenvuoropyyntöä. Flanagan ensin. First thing I want to do is uh, congrats. Kiitos. Haluan onnitella Boylania erinomaisesta työstä. Tähän liittyy kaksi tärkeää aihetta. Aihetta veden jakelu, mutta myös, että kansalaisaloitteeseen suhtaudutaan vakavasti. Olen aina epäillyt siitä, kuinka vakavasti tällaisiin kansalaisaloitteisiin suhtauduttaisiin, että olisiko tämä vain on mahdollisuus pysäyttää ihmiset, jotka kyseenalaistavat Euroopan unionin uskottavuuden, mutta tässä tällainen kansalaisaloite nyt on. Kuunnellaanko tätä? Jos ei, niin ei ainakaan saa tuhlata ihmisten aikaa. Mennä täytyy antaa ihmisille toivoa siitä, että heitä kuunnellaan. Ja jos näin on, niin silloin he saattavat jopa meitä kuunnella. Mä oli mielenkiintoista kuulla joidenkin sanovan ja komission, että meillä ei ole toimivaltuuksia tätä siitä, onko meillä oikeus veteen vai ei. Että tämä kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Irlannin tasavallassa samassa maassa nimellä 2010, kun meidät pakotettiin pelastamaan pankkeja 10 miljardeilla euroilla, niin meidät pakotettiin tähän, mutta Jean-Claude Trichet kirjeessä, hän tähän kollegani ironisesti kuvailee täydellisesti herrasmieheksi, niin ECB tuntuu pitävän tätä kaikkea omana toimivaltanaan. Trichet ehdotti vuosille 2012 ja 2013, kun meille tätä pakotettiin, että hallitus tarkastelisi vesihuoltoa, veden jakelua ja katsoisi sitä, miten vesihuoltoa voitaisiin hoitaa, mutta on mielenkiintoista, että komissio on taho, jossa ei sitten olisi valtaa sanoa, mitä pitää tehdä, mutta pankkien edustaja voi kertoa meille, mitä meidän pitää omalla vesihuollollemme tehdä. Eli kun raha tai hintalappu johonkin laitetaan, niin näin voidaan tehdä. pientä miestä ja kadunmiestä ei tässä kuunnella. Nyt on aika aika kuunnella kansalaisia. Itse olin alun perin EUn kannattaja, mutta nyt todella sitä halveksin. Thank you very much. And now Miss Petir. Petir. E, Kiitos puheenjohtaja. Tämä aloite, jota 1,6 miljoonaa kansalaista on tukenut, on tärkeää, koska vesi on elintärkeä yhteinen hyödyke. Haluaisin kiinnittää huomioon erinäisiin näkökantoihin. On tärkeää todeta, että jotkin köyhät ihmiset ovat tilanteessa, jossa he eivät saa vettä ja siksi minä ajaisin sitä, että luotaisiin sosiaalinen vähimmäismäärä, joka on ihmisten käytettävissä on harmi, että vesien hallinto on yksityistetty. Minusta se on täysin epädemokraattista. On tärkeää miettiä mekanismeja, joissa, joilla voitaisiin estää vesivarojen liiallinen yksityistäminen. Ja että sama koskee myöskin hallitsematonta soran ja hiekan hyödyntämistä. Myös veden viennin osalta pitäisi saada aikaan selkeyttä. Tämä avaisi nimittäin tietä monikansallisille yrityksille ja nämä vastuulliset johtajat joutuvat sitten tekemään voittoa tuotteilla, jotka eivät uusinut. Meillä on maailmassa konflikteja, joita aiheuttaa veden puute. Vesi on ihmisoikeus, kuten totesin, ja meidän täytyy säilyttää se. Euroopan kansalaisilla on oikeus vaikuttaa päätöksentekoon vedenhallinnossa ja myöskin veden julkisessa toimittamisessa. Niin kuin todettu, Kroatia on kolmanneksi suuri maa, mitä tulee juomaveden vesivaroihin. Ja me totta kai puhumme sen puolesta, että meidän vesivarojamme suojellaan saasteilta ja liikakäytöltä. Thank you very much for these. Kiitoksia kovasti tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Nyt annan puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä. Thank you very much, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Tulen komission ympäristöpääosastolta. Ensin haluaisin kiittää esittelijää ja kaikkia niitä, jotka ovat tehneet yhteistyötä tämän asian valmistelussa ja käyttäneet puheenvuoroja tänään. Toitte esille tärkeitä seikkoja ja myös hieman kritiikkiä. Me olemme erittäin iloisia keskustelusta tästä tärkeästä kansalaisaloitteesta ja odotan, odotamme ilolla sitä, miten tämä menee eteenpäin täysistunnossa. Haluaisin tuoda nyt esille kolme seikkaa ja hieman antaa hyödyllisiä tietoja myös keskustelujen jatkon kannalta ja mietinnön jatkon kannalta. Ensimmäinen seikka on se, että meidän vastauksessamme on, todetaan, että YK ja muualla selkeästi tunnustetaan YK merkitys julkisena hyödykkeenä ja tämä tuodaan selvästi esille myös komission tiedon annossa kanssa. Ja tässä halutaan positiivinen rooli sille, että varmistetaan, että veden, puhtaan ja laadukkaan veden saannista tulee oikeus kaikille. Sitten toinen seikka löytyy vesihallintoon ja sisämarkkinoihin. Ensin puhumme täällä neutraaliudesta. Sopimusmääräykset velvoittavat komission toimimaan neutraalisti ja tässä jäsenvaltiot päättävät omistajuudesta, oli vesipalvelut sitten yksityisiä kunnan käsissä, julkisia, miten vain, kunhan vain vesipalvelut parantuvat ja kansalaiset saavat vesi, ves, vettä käyttöönsä. Ja Claude Turmasia haluaisin vielä kiittää tässä. Minulla on tällainen oma hieno pullo täällä. Viime kuukausina on tapahtunut asioita, joista ette kenties ole olleet tietoisia. 24. juomavesikomitea yksimielisesti tuki liitteiden 1 ja 2 uudelleen tarkastelua juomavesidirektiivistä. Tässä on tiettyjä teknisiä parametreja päivitetty jos valvontamenettelyssä parlamentilla ja neuvostolla ei ole mitään vastu- vastalauseita, niin jäsenvaltiot pystyvät tämän kautta parempaa valvontaa samanaikaiseksi. Ja toivomme, että tällä tavalla voidaan ö, vesivarantojen ö, hallinnointia parantaa. Tällä hetkellä me tarkastelemme, kiitos tämän kansalaisaloitteen, ja komission työohjelmassahan tämä vesi, juomavesidirektiivi on ollut. Ja nettisivulla, joka käsittelee turvallista juomavettä, aiotaan julkaista asiakirja 26. toukokuuta on julkinen kuuleminen. Ja olette kaikki kutsuttuja sinne. Ja lopuksi sitten täällä monet toivat esille tärkeän asian veden puutteessa puolesta, pintavesistä, niiden hoidosta ja juomavedestä ja niin edelleen. Muutama viikko sitten komissio julkaisi oman arvionsa siitä, miten jäsenvaltiot ovat panneet, panneet täytäntöön ö, kentällä tuota vesipuitedirektiiviä. no, onko juomalasi täynnä vai puoleksi täynnä vai puoleksi tyhjä, niin voidaan tässä nyt todeta, että 33 prosenttia vesijärjestelmistä tällä hetkellä jäsenvaltioissa ovat laadukkaita. Mm, kuluttajat, maanviljelijät saavat vesipalvelunsa. Komissio on vastannut tähän ongelmaan. Me tässä järjestettiin kuuleminen. Monia tärkeitä asioita tänään tuotiin täällä esille. Me odotamme innolla tämän asian jatkoa ja me tulemme sitten vielä vastaamaan uudelleen, kun parlamentti lopullisesti hyväksyy mietintönsä. Thank you very much. now... Kiitokset. Nyt esittelijä voi pitää loppupuheenvuoron. Thank you, Chair, and I'd like to thank... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia, jotka osallistuvat tämän päivän keskusteluun ja pyrin ottamaan huomioon näitä kommentteja ja pyrin myöskin vastaamaan sitä johonkin tässä. Ensinnäkin, mitä tulee EUn toimivaltaan vesikysymyksissä ja vesivarojen hallinnassa ja vesivarojen omistamisessa – komissio jatkuvasti sanoo, että sillä ei ole toimivaltaa ja että asia, joka on asia on jäsenvaltioiden vastuulla, mutta kollegani Irlannista jo viittasi siihen, että kuitenkin komission toimet puhuvat eri suuntaan ja että Euroopan komissio osana troikkaa on vienyt pohjaa pois siltä, miten jäsenvaltiot päättävät vesi- ja jätevesihuollosta ja miten niitä omistetaan, joten tämä mietintö ei kerro jäsenvaltiolle, mitä niiden tulisi tehdä vedelle, mutta mitä täytyy suojella on valinta ja valinnalta viedään pohjaa pois komission toimilla. Euroopan unionin ulkopuolella tämä on vielä yksiselitteisen päätelen sitä, minkälaisia, minkälaista edullisuutta yksityistämiseen saasetetaan silloin, kun on kysymys kehityshankkeista. Ehkä nähdään suurimmaksi menestykseksi tässä kansalaisaloitteessa oli se, että vesi siirtiin pois äh, going review, so I, I agree with what... jonka Barni oli tehnyt, ja minä toivon, että tämä mietintö ja myöskin kansalaiselle nähdään siinä, että käydään kuudesta keskustelua veden vapauttamisesta. Mitä sitten tulee itse veteen ihmisoikeutena? On tärkeää todeta, että parlamentti on kahteen, kahdessa yhteydessä tunnustanut veden ihmisoikeudeksi. Se on tunnustanut sen ainutlaatuiseksi julkiseksi hyödykkeeksi päätösosimassa, joka koski sisämarkkinoita. Ja siinä todettiin, että kun vesi on jaettu yhteinen resurssi ihmiskunnalle, sitten sitä ei tulisi koskea sisämarkkinasääntöjen ja juomaveden saantavuus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus, eikä taloudellisesti kaupallinen hyödyke, joka, jota koskisivat markkinasäännöt. Ja, ja myös tämä 2006 siis myös eh, ihmisoikeuksien, mitä ihmisoikeutena, kun oli kysymys maailman vesifoorumia koskeneesta päätösohjelmasta siis. Tämä direktiivi tällä hetkellä ei viittaa kuitenkaan koulutukseen, valistamiseen. Siinä puhuta sitä, että kansalaisia valistettaisiin, ihmisiä syytetään siitä, että he tuhlavat vettä, kun ihmiset ottavat tuntikausia pitkäviä suihkuja ja niin edelleen. Mutta minä uskon kuitenkin, että ihmiset ovat monissa maissa, kuten esimerkiksi Irlannissa – että he kuitenkin tietävät, että heidän täytyy olla säästäväisiä veden suhteen ja keskimäärin ihmiset ovat aika vastuullisia, mutta siitä huolimatta valistuksen tulisi olla osa tätä puitedirektiiviä. Ei pelkästään kansalaisia, kansalaisia kuitenkaan pidä antaa valistusta. Valistusta pitää antaa myös maataloudelle ja teollisuudelle, koska ne käyttävät enemmän vettä kuin kansalaiset. Mitä tulee sitten hallintoon, julkiseen hallintoon, on puhuttu paljon siitä, että on tarvetta sille, että kuluttajat, kansalaiset voivat sanoa sanansa siitä, miten vettä hallinnoidaan. Ja tämä on asia, joka kuuluisi tähän äh, mietintöön. Pitäisi pyytää komissiota katsomaan asiaa. Totta kai täytyy ottaa huomioon se, mitä kansalaiset sanovat. Äh, olipa kysymys julkisesta tai yksityisestä yrityksestä, joka hallinnoi vettä. Kansalaisilla täytyy olla mahdollisuus sanoa asiaan oma mielipiteensä. Ja vain julkisen hallinnon kautta voidaan tehdä päätöksiä, jotka ovat seurattavissa. Ja mitä tulee laajempiin infrastruktuurihankkeisiin, kansalaisten se pystyä päättämään siitä, tarvitaanko näitä suuria infrastruktuurihankkeita. Ja myöskin pitäisi varmistaa se, että vesipalvelut eivät ole sellaisia, että niitä vain käytetään mahdollisimman suurten voittojen saamisen osakkeen omistajille. Monissa jäsenvaltioissa on veden hinta on, veden, veden, veden, veden osuus talouksien kulusta on saavutettu 6 prosenttia, eli ylittänyt inflaatioasteen, joten on todellakin tärkeää katsoa sitä, miten vesivaroja hallinnoidaan julkisesti. Minä puhuin maailman terveysjärjestöstä, ja se on arvioinut, että 50-100 litraa päivässä on se määrä, mikä pitäisi, millä saadaan katettua perustavanlaatuiset tarpeet. Ole valmis puhumaan luvusta, mutta on kuitenkin syytä tunnustaa, että on olemassa vähimmäismäärä vettä, joka on perustavanlaatuisen tärkeää ihmiselämälle. Puhuin myöskin näistä benchmarking-ratkaisuista. Jos tällainen benchmarking, jos on tarkoitus olla mitä tahansa vesihallintoa, silloin sen ehdottomasti täytyy olla sellainen, että siihen liittyy sosiaalinen suojelu, sillä niin kuin me sanomme, vesi on erilainen kuin muut hyödykkeet. Siinä ei voida pelkästään keskittyä taloudelliseen tehokkuuteen. Sitten nämä julkisten tahojen kumppanuudet, joista puhuin komissio vastasi, tämä oli myös komission vastauksessa tälle kansalaisaloitteelle. Tämän asian pitäisi laajentaa ja meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta parlamentti edistää tämän tyyppistä kumppanuuden muotoa. Ja nämä julkisen tahojen väliset kumppanuudet voivat osaltaan aiheuttaa uutta kehitystä ja myöskin saada aikaan sen, että veden laadussa päästään eteenpäin. Ja ehkä vielä lopuksi tästä kansalaisaloitteesta itsestään – minä olen lukenut lukuisia raportteja, jotka liittyvät tähän ensimmäiseen kansalaisaloitteeseen. Ja huomattavaa on se, että oikeus veteen on ensimmäinen kansalaisaloite, joka saatiin aikaan ja että se ylitti selkeästi tämän yhden miljoonan allekirjoituksen kiintiön. Meillä pitää olla tietoisuutta siitä, että tällä hetkellä luottamus eurooppalaisiin toimielimiin on kaikkien aikojen alhaisemmalla tasolla. Lisabonissa käynnistyy tällainen tietty demokratian prosessi. Minä pidin sitä aikoinaan hiukan heikkona ja nyt se kuitenkin on tässä. Ja nyt jos me heikennämme sitä entisestään, se on haitallista vain demokratialle. Kiitos. Thank you very much. And... Uh, Kiitoksia. Nyt enää yksi kohta mutta kerron teille vielä aikataulusta. Eli tarkistusten jättämisen määräaikaa on 21.5. paljon kunta äänestää 25. päivä. Ja syyskuussa sitten on edessä täysistunto äänestys. Nyt esityslistalla on enää yksi kohta. Odotamme tässä asiassa komissiota. Ehdotan, että pidämme viiden minuutin tauon, jotta komissio saapuu paikalle ja voimme sitten käsitellä esityslistamme viimeistä kohtaa. Kiitos. Okay, I think that the komissio taitaa olla nyt paikalla. Voimme jatkaa kokoustamme ja käsitellä muuta asiaa, joka on kohtana 19a. Delegoidut säädökset, kadmiumin käyttö käyttö tietyssä valaistuksessa, siihen liittyvä poikkeus. Olemme saaneet tähän liittyvän pyynnön vihreältä ryhmältä ja jotta kuulisimme tästä pyynnöstä hieman lisää, annan puheenvuoron Taylorille vihreiden ryhmästä. Olkaa hyvä. As you may know... Kiitos puheenjohtaja. Kuten ehkä tiedätte, Jill Evans vihreiden ryhmästä oli mietinnön esittelijänä, kun katsottiin äh, haitallisten aineiden käyttämisen direktiivin uudistusta, uudelleen tarkastusta. Tämä oli vuonna 2011 ja nyt äh, meitä kiinnostaa se, että direktiivi lähdetään todella myös täytäntöönpanemaan. Direktiivi rajoittaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä ei pelkästään siksi, että suojeltaisiin ihmisten terveyttä ja ympäristöä, mutta myös siksi, että voitaisiin oikealla tavalla ympäristöystävällisesti käsitellä sähköä, mm, laitteesta musta tuleva jäte. Ja se, että rajoitetaan näiden vaarallisten aineiden käyttöä todennäköisesti lisää sähkölaitteiden jätekäsittelyn kannattavuutta. Ja siksi tämä on äärimmäisen tärkeä osa, kun keskustelemme kiertotaloudesta. Komissio voi hyväksyä delegoidun säädöksiin tiettyjä poikkeuksia, mutta tietyin ehdoin, jotka on lueteltu viisi artiklassa. Delegoiduissa säädöksissä komissio ehdottaa nykypoikkeusten jatkamista L, siis LED-valoissa olevan kadmion käytölle. Cadmium dot quantum dot earth sisältävät tuotteet ovat yksi poikkeuksista, mutta tilanne kuitenkin poikkeaa hieman normaalista tilanteesta. Tämä ROS-direktiivi hyväksyttiin ennen kaikkea siksi, että voitaisiin korvata tiettyjen olemassa olevien vaarallisten aineiden käyttö silloin, kun se on mahdollista. Ja tässä tapauksessa ei ole tuotteita, jotka käyttävät kadmiumia, joissa on tällaisia kadmium-dotteja ei markkinoilla ei näitä ole. Joten kysymys kuuluukin, että, tässä on siitä, että ei pyrittäisi pääsemään eroon kadmiumista olemassa olevissa tuotteissa, vaan pitäisikö sen käyttö sallia uusissa laitteissa, vaikka se onkin varsin myrkyllinen aine, niin sen käytöstä voi kuitenkin kaiken kaikkiaan olla hyötyä ja direktiivi voisi mahdollistaa poikkeuksen käytön, mutta ainoastaan silloin, jos kadmiumia ei voitaisi oikealla tavalla, järkevällä tavalla korvata tai luotettavalla tavalla. Tai mikäli korvavilla tuotteilla olisi pikemminkin myön- haitalliset vaikutukset. No katsotaanpa tästä kaikkea nyt yksensä kerrallaan. Täyttyvätkö kadmium, kadmiumin kadmiumia sisältävien lampujen kohdalla nämä kriteerit? Eivät, koska tällaisia tuotteita ei vielä ole saatavilla. Eli tämä lähestymistapa on aika hypoteettinen ja se, mitä komissio sanoo poikkeuksesta, ei välttämättä puoltaisi poikkeuksen jatkamista. Ja toiseksi, täyttyvätkö kriteerit, kun kyseessä ovat näyttöpäätteet, joissa kadmiumissa on kvantumdotteja? Ei, koska tällaisia tuotteita on markkinoilla esimerkiksi Belgiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ei kuitenkaan ollut vielä vuosi sitten – kun Öko-instituut tarkasteli tätä kysymystä ja pohti siitä, miksi pitäisi antaa poikkeus näille laitteille kolmeksi vuodeksi. Mutta paljon on nyt tapahtunut viimeisen niin, vuoden aikana ja lainsäätäjinä meidän pitää pysyä mahdollisimman hyvin ajan tasalla. Emme tässä halua kritisoida komissiota, älkää ymmärtäkö väärin, vaan päätöksiä on tehtävä oikealla hetkellä. Ähm, ajat muuttuvat. Parlamentin pitäisi ainakin pyrkiä tekemään päätöksen niin, että otetaan nykytilanne huomioon, ei tilanne vuosi sitten. Joillekin aineille on olemassa vaihtoehtoja, mutta täytyy katsoa, missä mistä saadaan enemmän hyötyjä. Fosfaatti sinänsä ei ole haitallinen, sitä voidaan rajoittaa tulevaisuudessa, mutta ei ainakaan vielä toistaiseksi. Ja sen luokittelu on vähemmän vakava kuin kadmiumin. Näkeminen tietojen perusteella kadmiumissa on kvanttipisteitä nämä edesauttavat energiaa, ominaisuuksia, mutta välttämättä ei ole etuja ja hyötyjä sille, että käytettäisiin tuotteita, jos näitä kvanttipisteitä on verrattuna muihin. Niin, on olemassa selvityksiä, joten ei ole mitään syytä antaa poikkeuslupaa kvantiumia sisältäville kvanttipisteille näytöissä. Uh, Joten ensinnäkin haluaisin tietää, miksi komissio haluaa antaa poikkeuksen kvarmiumia sisältäville kvanttipisteille LED-lampuissa, mikä ei vastaa suositusta, jonka teidän omat neuvonantajanne ovat antaneet. Ja ajattelen, että mikä tahansa ympäristöllinen etu, joka tästä tulisi, ajatellen perinteisiä sovellutuksia on sellainen, että sitä vielä ei ole todistettu. Toinen kysymys kuuluu, ajatellen viimeisintä kehitystä, mitä tulee kvantiumittomien kvanttipisteiden käyttöön näytöissä, joilla on jopa parempi energian, energian käyttö ja paremmat energiaominaisuudet kuin kvantiumia sisältävillä kvanttipisteillä. Tuntuuko siltä, että teidän pääperustelunne sille, että Eh, kvadmiumittomat, eh, kvanttipisteet eivät ole teknisesti olemassa, ei enää olisi pätevä perustelu. Ja sitten kuuluu vielä kysymys seuraavaksi. Aiotteko te tehdä kaksoispoikkeuksen, joka koskee kvadmiumia näytöissä? Tällaisen yleisen yhdellä tasolla ja erityisen, ja joka näyttäisi olevan alemman tason poikkeus. Mikä on näiden yhteys? Tämä merkitsee varmaan sitä, että tämä alempi, alemman, alempi erityinen koskisi pelkästään ää, tiettyä, tuli voimaan siinä vaiheessa, kun tämä yleisempi ylemmällä tasolla lakkaa olemasta voimassa. Thank you very much for your question, and now I give the floor for, uh, to... Kiitos. Seuraavaksi kuulemme Delderiä. Vielä lisää kysymystä, sitten annamme komissiolle mahdollisuuden vastata. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kollegalle, joka tässä selvensi kantaa varsin ymmärrettävällä tavalla. Ne meistä, jotka tätä ovat seuranneet, ovat varsin äimissään siitä, että on laajennettu kadmiumin käytön käyttöaikaa. Ja me tiedämme, että aine on erittäin myrkyllinen. Emmekä ymmärrä, miksi tällainen ö, aika määrän pidentäminen pitäisi tapahtua. Komission tutkimus pohjautuu, tai toimet pohjautuvat ekoinstituutin tutkimukseen. No, paljon edistystä on saavutettu, eritoten Samsung, jolla on televisiomarkkinoilla ja LCtä on tulossa tänä vuonna markkinoille, ne ovat valtaisesti investoineet niin, että voisivat korvata kadmiumin ja Jotkut yritykset ovat jo sanoneet, että niillä on kadmium vapaata teknologiaa myös tänä vuonna käytössä, joten minun kysymykseni ovat seuraavat. Mitä viestejä me lähetämme tässä nyt yrityksille, kun me olemme jo sanoneet, että niiden pitää mennä eteenpäin tämän asian osalta ja nyt kuitenkin annetaan lisää aikaa ja tämä ainehan on elohopea myrkyllisempi. Ja sitten tämä poikkeus ja sen laajennus. Miten tämä auttaa eurooppalaista innovaatiota ja vihreiden energialan työpaikkojen luomista? Me olemme myös tästä huolissamme. Tämä poikkeus avaa vain oven suuremmalle määrälle kiinalaista halpatuontia. Ja vihreän teknologian osalta ongelma on se, että sitä ei pelkästään että pelkästään Euroopassa, vaan koko maailmassa ajetaan alas näiden Äh, myrkyllistä kemikaalia käyttöä. Tämä on tärkeää vihreälle teollisuudelle. Ja omassa maassani ö, äh, tämä poikkeus johtaa siihen, että viisi tonnia enemmän tulee kadmiumia vielä ympäristöön. Mitä sitten ö, äh, loppujen lopuksi tapahtuu? Tämä ainehan jää ympäristöön. Nisäkkäät sen saavat elimistönsä hyvinkin vikkelästi ja tietysti myös ihmiset. Joten minä pyytäisin, että uudelleen ajateltaisiin tätä Tämä ei päde pelkästään omaan maahan, niin vaan monet muut maat ovat huolissaan tästä neuvostossa ja kyllä minä tässä innolla odotan perusteluja komissiolta. Kiitos. Nyt Julio Garcia Borges komissiosta saa vastata. Thank you. Thank you very much, uh, uh, Mr. Chairman. And in the first place... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi, että tulimme myöhässä tänne äh, asian käsittelyyn. Meille oli sanottu, että keskustelu käytäisiin hieman myöhemmin kokouksen aikana, mutta toivottavasti... No, nythän me olemme tällä paikalla. Haluaisin aloittaa toteamalla, että tämän äh, direktiivin takana on paljon työtä. Täällähän laajennetaan kadmiumin käyttöpoikkeusta äh, erilaisissa sovelluksissa, valaisisovelluksissa. Kaksi äh, pidennyspyyntöä tuli komissioon joulukuussa 2012 ja toukokuussa 2013 arviointiprosessi toteutettiin välittömästi. Raportti saatiin loppuun viime vuoden huhtikuussa. Seuraava askel oli sitten äh, asiantuntijaryhmän kuuleminen ja siellä komission ehdotus yksimielisesti äh, hyväksyttiin ja tärkeää tässä on sana yksimielisyys viime kesäkuun kuulemisessa yksikään toimija ei uskonut, että määräajan pidennys ei olisi perusteltua. Sitten meillä on, oli yksikköiden välistä konsultaatiota ja direktiivi hyväksyttiin tammikuussa komissiossa delegoitu direktiivissä hyväksyttiin tammikuussa komissiossa. Sitä ilmoitettiin parlamentille ja neuvostolle, eikä kukaan sitä vastustanut, mutta kenties tässä oli käännösongelmia. Ja delegoidusta direktiivistä täytyy ilmoittaa parlamentille ja neuvostolle uudelleen. Me jo tiedämme, että neuvosto ei vastusta tätä. Jäsenvaltiota tuli ehdotus että neuvoston ehdotusta käsiteltäisiin. No tästä keskusteltiin pari viikkoa sitten. Vain kaksi jäsenvaltiota puolsivat sitä, että vastustettaisiin komission delegoitua direktiiviä. Laajenemista tuuki komission toimintaa tässä. Mennäkseni nyt itse sisältöön. delegoidun direktiivin sisältö on sellainen, että siinä halutaan laajentaa poikkeusta 39 liitteessä 3 30.6.2017 saakka. Tämä on olemassa oleva direktiivi, äh, puheenjohtaja olemassa oleva poikkeus, jonka olisi pitänyt rauettaa ensimmäinen heinäkuuta 2014, mutta koska tuli pyyntö tämän poikkeuksen pidentämiseksi ja tämän vuoksi täytyy arvioida niitä perusteluja, joiden pohjalta tämä pyyntö esitettiin. Me ehdotamme uutta poikkeusta 39b kadmium- ja kvanttipisteiden käyttämiseksi valosovelluksissa. Tämä on poikkeus, johon liittyy monia tiukkoja kynnyksiä, eli alle 0,2 mikrogrammaa per eh, neliömetri saa olla näitä aineita ja tämä on voimassa vain kesäkuuhun 2018 saakka. Itse asiassa eh, luvan pidennys nykypoikkeuksen osalta ei näyttäisi olevan ristiriitainen. On aivan totta, että komission konsultti keräsi asiantuntijoiden näkemyksiä äh, tästä poikkeuksesta ja valosovelluksista. Poikkeukset eivät täyttäneet äh, hyödyllistä tavoitetta, koska tällais, tällaisia sovelluksia ei ollut markkinoilla. Mutta tosiasiahan on nyt se, että tämä poikkeus on tällä hetkellä mukana DROS-direktiivissä meidän me välittömästi reagoimme, saimme, reak, saimme reaktiota toimijoilta. He sanoivat, että oli työstetty tällaisia valaistussovelluksia, jotta voitaisiin saattaa tämä työ loppuun, niin oli välttämätöntä saada nykyisille, nykyiselle poikkeukselle jatkoa. Hieman ristiriitaisuutta on syntynyt sitten uudesta poikkeuksesta 39b kadmiumin ja kvanttipisteiden käyttämiseksi näyttöjen valais, valaistussovellutuksissa. Ja haluaisin tämän osalta tuoda esille teille nyt sen, että tällä erää, ja tämä on mielestäni kaikista tärkein asia, joka tähän liittyy, ei ole kadmiumbittomia kvanttipiste-sovelluksia saatavilla markkinoilla näyttöjen valaisemiseksi. Vuosi sitten, kun komissio arvioi tätä asiaa, oltiin yhteydessä eri toimijoihin ja kadmiumittomia teknologiasovelluksia ei ollut saatavilla. Ja nyt vuosi myöhemmin, vuotta myöhemmin näyttäisi siltä, että nämä vaihtoehtoiset teknologiat, kadmiumittomat teknologiat saattavat olla tulossa markkinoille tulevina kuukausina ensin Koreassa, sitten Euroopassa. Mutta tämä itsessään ei ole validi syy vastustaa tätä. Tosiasiahan on edelleen se, että tällä hetkellä kadmiumvapaa teknologia ei ole käytettävissä, sitä ei ole saatavilla, sitä ei löydy mistään öö, kaupan hyllytä. Toiseksikin poikkeuksen poistaminen saattaisi jo johtaa markkinavääristymiin ja toimitusongelmiin, koska me emme tiedä, kykenisivätkö tuottajat äh, toimittamaan markkinoille kadmiumvapaata teknologiaa. Ja vielä tärkeämpää on se, että vapaaehtoinen teknologia, tällainen kadmiumiton teknologia, sitä ei ole vielä testattu eikä arvioitu. Ja kuten on mainittukin, siinä on mukana esimerkiksi fosfatin, fosfaattiaineena. Ja myös tämä aine on ympäristön ja ihmisten terveyden kannalta haitallinen. Joka tapauksessa haluaisin kuitenkin myös esitellä teille käytännön perustelun, joka on tärkeää ottaa huomioon. Jos parlamentti vastustaa niin meidän täytyy siirtyä takaisin lähtöruutuun ja aloittaa sellainen prosessi, jossa on, johon tulee mukaan uusi tieteellinen arviointi, asiantuntijaryhmän kuuleminen, yksiköiden välinen kuuleminen, ja tässä saattaa mennä kaksi vuotta tai vielä pitempäänkin. Ja tämä on sellainen seikka, joka sitten johtaakin meidät hyvin lähelle jo poikkeuksen raukeamispäivämäärää josta määrätään delegoidussa direktiivissä. Ja samanaikaisesti sitten nykyinen poikkeus pysyisi voimassa, koska on esitetty pyyntöjä poikkeuksen määräajan pidentämiseksi. Minä luulen, että tämän puheenvuoroni kautta olen jo vastannut suurimpaan osa niistä kysymyksistä, joita täällä on esitetty komission suuntaan. Miksi me ehdotamme tätä poikkeusta? Yksinkertaisesti sen takia, että vapa- vaihtoehtoista kadmium vapaata teknologiaa ei ole saatavilla markkinoilla vielä. Miksi meillä on tämä kaksois poikkeus 39a ja 39b. No, 38a on tämänhetkinen poikkeus, voimassa oleva poikkeus ja sellainen poikkeus, joka on mukana terveysdirektiivissä. Ja tämän uuden poikkeuksen kautta, joka, jossa, joka siis liittyy kvanttipiste näyttöjen valais, kalastussovelluksiin me voimme esittää tiukemmat vaatimukset poikkeuksen soveltamiselle. Millä tavalla nämä kaksi poikkeusta sitten liittyvät toisiinsa? Ensimmäisen osalta meillä on aikaisempi raukeamispäivä ja toisen osalta sitten eli kadmiumittomat kontaktipiste-sovellukset. Tämä poikkeus olisi voimassa vielä vuoden eteenpäin ja tällä tavalla saataisiin enemmän aikaa markkinoille sopeutua tähän uuteen teknologiaan. Ja tämä mahdollistaisi myös sen jo, että me eh, tarpeen vaatiessa voimme arvioida vaihtoehtoista teknologiaa. Haluaisin vielä tähän todeta, että se perustelu, joka täällä nyt jo mainittiinkin keskustelun aikana, ja sen vaikutukset, siis tämän poikkeuksen vaikutukset työpaikkoihin ja työllisyyteen, niin tämän osalta tosiasiahan on se, että tietojemme mukaan ensimmäinen yritys, joka kehittää ja tuo markkinoille kadmiumvapaan kvanttipisteteknologian näyttöä varten ei ole eurooppalainen yritys. Ja tästä näkökulmasta katsottuna ehkäpä me, jos poikkeuksen tästä poistamme, niin luomme myönteisemmät olosuhteet eh, tuonnille Eurooppaan sähkölaitteiden markkinoilla, sähkölaitteiden, jotka on tuotettu kolmansissa maissa. Tässä oli kaikki minulta tällä erää. Kiitän teitä lämpimästi ja toivon, että Euroopan parlamentti ei vastusta tämän delegoidun direktiivin hyväksymistä. Kiitos. Kiitos. Guteland on vielä pyytänyt puheenvuoroa. Puheenjohtaja, kiitos kovasti. Tulin toisesta äänestyksestä ja myöhästyin siksi hiukan, mutta tämä on tärkeä aihe. Haluan sanoa muutaman sanan. Ajattelen, että tiedän, että SD-ryhmässä on huolestuneisuutta tästä että, joka koskee tätä ehdotusta, joka komissiolta on tullut, on syvää huolestuneisuutta siitä, mitä tämä merkitsisi ihmisten terveydelle. Minusta on tärkeää puhua tästä, että on kysymys aineesta, joka on ollut sellaista, onkaan sellaista, joka jää luontoon pitkäksi aikaa ja joka voi levitä suurempiin ekosysteemeihin ja veteen ja tätä kautta tulla myöskin kalaan, äh, sammakoihin ja myöskin päätyä ihmisiin ja ihmisille. Tämä merkitsee myöskin munuaisten toimintahäiriöitä, mikä on hyvin vaarallista. Tämä voi myöskin johtaa syöpään ja me tiedämme, että kadmio vaikuttaa myöskin luustoon. Kun me nyt tiedämme kaiken tämän tieteellisen ja kun me tiedämme, että koko unioni taistelee, eh, on taistellut päästöjen vai haitallista vaikutusta vastaan, ja edelleenkin kärsii niistä päästöistä, joita on, joiden seurauksia on luonnossa, silloin on vakavasti suhtauduttava tähän aineeseen ja ymmärrettävä, miten myrkyllinen se on ihmisille ja ympäristölle. Ja siksi haluaisin sanoa, että mitä tulee tähän ehdotukseen, jolla jatketaisiin tätä poikkeusta, niin haluaisin viitata siihen, että on olemassa uutta teknologiaa ja minusta komissio väheksyy tätä, on olemassa mahdollisuuksia käyttää toisenlaista teknologiaa ja siksi tämä tuntuu yhä kummallisemmalta. Haluaisin, ryhmäni ei ole täällä kokonaisessaan paikalla, mutta tiedän, että on voimakasta keskustelua ryhmän sisällä tästä ja haluaisin äh, todeta, että komission tulee odottaa, että on paljon voimia, jotka tulevat asettumaan tätä vastaan. Ja haluan sanoa tämän, että vastauksena komissiolle, että komissio voi odottaa todella kunnollista keskustelua tästä asiasta. Thank you very much. We have not received the... Kiitos. Saimme nyt siis lisäkysymyksen komissiolle ja annan vielä Taylorille puheenvuoron päästä keskustelun, kunhan olemme saaneet lisäselvitystä komissiolta. Uh, um, Kiitoksia puheenjohtajana. No, mm, te kollegat esititte ihan mielenkiintoisia pointteja tässä. Vastauksena komissiolle. No, te toitte esille, että tämä yleispoikkeus, sitä sovelletaan kesäkuuhun 2017, että se on lähellä sitä päivämäärää, jota olisi sovellettu jos äh, nyt äh, ei olisi tätä poikkeusta hyväksytty, koska tässä on tällainen puolen, äh, vuoden puolentoista armon aika. No, tiedetään, että tässä puhutaan noin kuuden kuukauden erosta, mutta ei tällä voida perustella sitä, että annetaan poikkeus lainsäädön vastaisesti. Ja saattahan olla, että tästä tulee yli puoli vuotta tai vuosikin, jos saadaan vielä lisää hakemuksia poikkeuksen pidentämiseksi tämän vuoden loppuun mennessä. Ja jos sitten päätätte poistaa tämän poikkeuksen, siinähän saattaa mennä puolitoista vuotta ja siihen lisätään sitten vielä tämä armonaika vuosi puolitoista, niin sitten tähän ollaankin jo 2018 vuoden puolessa välissä tai lopussa. Erityispoikkeus poikkeus raukeaa kesäkuussa 2018. No jokainen yritys, joka uskoo, että sillä on parempi vaihtoehto, voi tehdä hakemuksen poikkeuksen poistamisessa missä vaiheessa tahansa. Kollegat, nyt kun tarkastellaan tämän direktiivin alkuperäistä tavoitetta, niin siinä haluttiin rajoittaa ja vähentää sähkölaitteissa käytettäviä haitallisia aineita. No, tässä oli kompromissi sitten äh, tullut, kun sallittiin kadmiumin äh, tietty määrä ympäristöön ja sallittiin kadmiumin määrän lisääminen. Ja tätä poikkeusta vielä halutaan laajentaa. Ja ihmiset kyllä katsovat meitä sitten ja äänestäjäni katsovat minua ja odottavat minulta oikeaa toimintasuuntaa niin, että EU antaa tässä toimintavarmuutta myös tuottajille. En yleensä ota kaupallisia toimijoita mukaan, kun täällä parlamentissa puhun, mutta minun täytyy nyt sanoa, että 3199 euroa tässä on tarjottu ja voidaan muutamassa päivässä toimittaa tällä hinnalla kadmium vapaita kvanttipistenäyttöjä. Ja voin kyllä antaa teille tästä tiedot aivan itse, että näette sen. Teknologia on saatavilla ja se saattaa olla sitten teidän käsissänne jo viikon loppuun mennessä, jos se nyt tilaa. Meidän täytyy seurata olemassa olevaa lakia, noudattaa sitä. ja ne kriteerit, joilla laajennetaan tai annetaan tämä poikkeus, niin minä kyllä uskon, että edelleenkään näitä perusteluja ei täytetä. Ja komission pitäisi uudelleen tarkastella tätä tilannetta nyt sen sijaan, että se eh, etenisi perusteettoman poikkeuksen tietä. Ja jotta näin voitaisiin toimia, meidän täytyy tämä delegoitusäädös hylätä. Näin ollen pyydän, että seuraavalle täysistuntoviikolle esityslistaan lisätään tämän suuntainen päätöslauselma ehdotus ja pyydän, että kaikki kollegat sitten tukisivat meitä tässä. Kiitos. Okay. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Nyt voimmekin päättää kokouksemme tähän. Seuraava kokous järjestetään 18. 5.19.5. Strasbourgissa ja sen jälkeen sen 26. päivänä. Kiitoksia kovasti ja hyvää lounastaukoa.